ja keskeytämme istunnon aivan lyhyesti, jotta komission jäsen pääsee paikalle. Ähm, ei kiirettä, komission jäsen Georgieva, emme lähde mihinkään. Olkaa hyvä. Okay, I think everyone is in place, so our next... Kaikki ovat varmastikin nyt paikalla, joten seuraava asia on Ingeborg Gresslen mietintö koskien Olafin valvontakomitean sihteeristöä. Anna kahdeksi minuutiksi ensin puheenvuoron edustaja Gresslelle, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Tämä Olaf-asetuksen pieni muutos osoittaa, kuinka toimintakykyisiä Brysselin toimielimet ovat. 12 viikkoa sen jälkeen, kun komissio esitti ehdotuksensa muutoksista on nyt jo neuvoteltu. Ja pyydän teiltä tukea huomenna. Haluaisin kiittää komissiota ja erityisesti neuvostoa ja puheenjohtajavaltiota Alankomaita, joka osoitti tehokkuutensa. Muut voisivat ottaa tästä mallia. Tässä muutetaan nyt tärkeällä tavalla Olaf-asetusta vuodelta 2013. valvontakomion sihteeristössä oli kahdeksan jäsentä. Se on nyt irrotettu Olafista ja asetettu komission alaisuuteen. Aikaisemmin ne EUn virkamiehet, jotka toimivat valvontakomitean jäsenten alaisuudessa, olivat myöskin Olafin pääjohtajan alaisuudessa, eli juuri sen henkilön alaisuudessa, jota oli tarkoitus valvoa. On helppo kuvitella, että tämä johti sitten lojaalisuus- ja eturistiriitoihin. Tämä ongelma on nyt poistettu ja toivottavasti tällä tavalla voidaan vahvistaa valvontakomitean riippumattomuutta. Ja tämän pitäisi johtaa sitten siihen, että tulevaisuudessa valvontakomitea voi toimia tehokkaammin. Jotta asian saadaan todellakin parannus, nyt täytyy varmistaa, ettei valvontakomitean tielle heitetä nyt kapuloita. Sihteeristö käyttää edelleen Olafin tiloja, jotta se saa käsiinsä Olafin asiankirjoja ja IT-järjestelmää. Ja meidän täytyy varmistaa myöskin se, että virkamiehet, jotka ovat töissä sihteeristössä, eivät joudu kärsimään urakehityksessään. Komissio tekee huomenna julistuksen näistä asioista ja varmistamme sitten sen, että se toteutuu myös käytännössä. Tämä muutos myöskin osoittaa, että asiassa on tehty paha virhe. Se osoittaa, että Olafin pääjohtajan valtaa oli pakko rajoittaa. Ja on ikävää, että 17 vuoden jälkeen tämä muutos oli tarpeen. Ja tämä nyt osoittaa, että tässä asiassa on ollut epäreilua toimintaa, kun ajatellaan, miten pääjohtaja on toiminut työntekijöidensä suhteen. Olafissa on aina ollut ongelmia, mutta näin pahoja ja kärjistyneitä kuin viimeisen 24 kuukauden aikana se oli uutta. Ja olen nyt kiitollinen sitä, että tähän asiaan on puututtu ja meidän täytyy varmistaa se, että Olaf-asetus toimii tehokkaasti tulevaisuudessa. Se, että tämä muutos oli tarpeen, on huono merkki. Ongelmat Olafissa, jotka liittyvät pääjohtajaan, johtavat nyt tilanteeseen, jossa komission täytyy toimia riippumatta koskemattomuusmenettelystä ja Belgian viranomaisten tutkimuksista. On myöskin muita asioita, joita täytyy kositella. Esimerkiksi meidän täytyy varmistaa, että Olafin toiminnassa on enemmän oikeudenmukaisuutta, kun ajatellaan hallinnollisia tutkimuksia ja rikosoikeudellisia sisältöjä. Ja meidän täytyy myöskin ottaa huomioon se, että tällä hetkellä näiden paikkojen jako on hyvin epätasapainoinen. Ja toivon teiltä huomenna tälle tekstille tukea. Kiitos. And I now in... Kiitoksia. Nyt pyydän komission jäsen Georgiova käyttämään puheenvuoron. Paljon kiitoksia rouva puhemies. Vilpittömästi haluan kiittää esittelijää edustaja Gressleä hänen ponnistuksistaan, joiden myötä tämä ehdotus on saatu keskusteluun tänään. Me aloitteen teimme 4. maaliskuuta komissiosta ja tämä on edennyt todellakin poikkeuksellisen nopeasti Poikkeuksellisen nopeasti kolme toimielintä saivat yhteisen tavoitteensa täytettyä. Minä eilen vierailin Olafin valtakomiteassa ja haluaisin välittää sen kiitollisuuden ja sen jäsenten kiitollisuuden koskien toimia, joihin on ryhdytty aloitteen suhteen. Tarkoitus on vahvistaa Olafin valvontakomitean riippumattomuutta niin, että valvontakomitean sihteeristö erotetaan selkeästi niistä yksiköistä, joiden tarkoituksena, joita sen on tarkoitus valvoa, kuten myöskin sihteeristön talousarvio. Haluan tässä todeta, että valvontakomitea ja sen sihteeristö ovat olleet hyvin aktiivisia meillä ei ole mitään materiaalisia todisteita siitä, että valvontakomitean riippumattomuus olisi vaarantunut, mutta jopa epäilys tällaisesta on hyvin huolestuttava luonnollisesti. Me olemme kuulleet parlamentin jäseniä, Olofin valvontakomitean jäseniä tarkkaan, jotta me saisimme aikaan selkeän ratkaisun tilanteeseen, jota pidettiin mahdollisesti valvontakomitean riippumattomuutta uhkaavana. Me ehdotimme sitä, että valvonta Anteeksi, me olemme jo valvontakomitean talousarvion käsitelleet ja nyt kuten muutettu asetusmäärää olemme puuttuneet myöskin sihteeristön talousarviomäärärahojen siirtoon. Tämä ei vaikuta sihteeristön riippumattomaan toimintaan eikä valvontakomitean toimintaan eikä niiden talousarvio suuruuteen tai niiden henkilöstöön. Halusin tuoda tämän selkeästi esiin. On sovittu, että komissio tekee julkilausuman asiasta huomenna. kun aloitteesta äänestetään. Haluan tässä yhteydessä vielä korostaa sitä, että komissio on erittäin sitoutunut siihen, että Olafin kantainen tärkeä toimeja saa valvontakomitean, jonka voi harjoittaa työtään täysin riippumattomasti. Paljon kiitoksia. Kiitoksia komission jäsen. Nyt edustaja Sarvamaa, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Honorable Chair. Hyvä puhemies, hyvä komission jäsen. Aivan ensiksi haluaisin ilmaista kiitollisuuteni komission maalaisjärjestäjää esittelijän rohkeudesta asiassa, joka saattaisi ensisilmäyksellä vaikuttaa verrationaaliselta asialta, mutta läheltä katsottuna tässä onkin kyse omituisesta taistelusta koskien asiaa, jota ei alun perin pitänyt edes olla taisteltavana. Olafin valvontakomitean tärkeä rooli on valvoa Olafin toimintaa, tutkimus, tutkimuksien täytäntöönpanoa, ja jotta se siinä onnistuu hyvin, se tarvitsee hyvin toimivan sihteeristön, sekä tämän komitean että sihteeristön pitää olla riippumattomia Olafissa. Näin ollen on taattava asianmukainen rahoitus suoraan komissiolta näille kahdelle erikseen, erillisesti Olafin budjetista. Minulla on aika selvänä se, että, ja onneksi komissio näin myös ajattelee, on aika selvää, että näin pitäisikin olla. Mitä sitten tulee siihen, pitäisikö sihteeristön olla fyysisesti samassa rakennuksessa vai sen ulkopuolella kuin valvontakomitea ja Olaf itse, niin tässä haluaisin puhua mahdollisimman selvästi. Tässä on kysymyksessä erittäin vakava asia Euroopan unionissa. Jos nyt siirretään sihteeristä rakennuksesta ulkopuolelle keinotekoisen argumentoinnin kautta, on huolestuttava merkki siitä, mitä Olafin oikein kuuluu. Olafin pitäisi keskittyä ainoastaan siihen, että se tutkii petoksia Euroopan unionissa tai Euroopan unionin varojen käytössä. Sen ei pitäisi keskittyä tämän tyyppisiin asioihin. Komitean tehokas toiminta edellyttää jatkuvaa yhteydenpitoa Olafin toimiston kanssa. Tästä syystä on aivan e- keskeistä, että sihteeristö on samassa paikassa kuin Olaf. Onnittelut esittelijälle siitä, että tällainen maalaisjärki vie voiton. Paljon kiitoksia nyt edustaja Alessandra. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Minäkin olen tyytyväinen siitä, kuinka nopeasti on voitu muuttaa asetuksen tekstiä. Sillä pyritään paikkaamaan paljon suurempi ongelma, joka liittyy Olafin ja sen valvontakomitean hankaliin suhteisiin historiallisesti ja aivan loogisesti tällaista jännitystä on ollut ja sitä on aikaisemminkin tässä salissa kuultu. Viime aikoina se on vain kärjistynyt johtuen yksityishenkilöiden henkilökemioista ja muista asioista ja nyt on jouduttu niin vakavaan tilanteeseen, että, että, että on jopa ehdotettu, että Olafin johtajan koskemattomuus pidätettäisiin. Saa nähdä, kuinka tämä asia etenee. Toivon, että kun valvontakomitea saa riippumattomuutensa takaisin, se voi omistautua siihen, mikä sen tehtävä on, eli Olafin riippumattomuuden puolustaminen komissiolta vastaan ja muita toimi, muista toimielistymistä myöskin. Sitten on myös kunnioitettavaa tietosuojavaltuutetun toimia ja edelleen on taattava ne menettelylliset oikeudet, jotka, kun kyseessä on Olafin tutkimat henkilöt – Haluaisin ilmaista varaukseni siitä, kuinka tällaisen nopean menettelyn kautta yritetään ratkaista ongelma ja näin valvontakomitean sihteeristä saa uuden aseman ja uudet tilat komissiossa sellaisen riippumattomuuden se nyt saa, että haluaisinkin esittää kysymyksen varapuheenjohtajalle, kenelle Valvontakomitean jäsenet tulevat jatkossa olemaan vastuussa. Ottaen huomioon heidän valtuutensa on selkeä, selvää, että meille, meillä on oltava selvää, se, kenelle he ovat vastuussa sitten, kunhan heillä on, kunhan heillä on uusi sijaintipaikka komissiossa. Mr. Paljon kiitoksia edustaja Ahnot, Yksi minuutti. Thank you. Äh, paljon kiitoksia rouva puhemies. Luonnollisesti on aivan oikein ja erittäin tärkeää, että petoston vastainen virasto on aina riippumaton. Tämä on luonnollisesti jotakin, mikä ansaitsee kaikkein suurimman mahdollisen uskottavuuden. On aivan oikein, että se on riippumaton ja että sen sihteeristö on riippumaton. Tässä yhteydessä minun täytyy sanoa, että valiokuntatarkistukset vaikuttavat pyrkivän siihen, että varmistetaan juuri tämän periaatteen toteutuminen ja se, ettei komissio sekaudu valvontakomitean valvontatyöhön. Uskoakseni siis tässä on hyvin paljon myönteistä kehitystä. Meneekö tämä sitten kyllin pitkälle ja voimmeko me olla aivan ehdottoman varmoja riippumattomuudesta ja itsenäisyydestä. Siitä en ole kyllä aivan varma. Thank you. Kiitoksia. Edustaja Le Breton, yksi minuutti. Merci, Madame la Présidente. Kiitoksia, puhemies. Olaf luotiin skandaalin jälkeen, joka johti komission kaatumiseen 17 vuotta sitten. Ja sen tarkoituksena oli torjua korruptiota Brysselissä, mutta se on epäonnistunut. Olaf on rikkonut usean otteeseen puolustusoikeutta ja viattomuussyytettä ja erityisesti Belgian oikeuslaitos pyysi, että pääjohtajan koskemattomuus poistetaan. Valvontakomiteassa on viisi henkilöä, joiden pitäisi valvoa Olafia, mutta he eivät ole pystyneet toimimaan tässä tehtävässä kahdesta syystä. Ensinnäkin, koska ne ovat riippuvaisia Olafiasta, joka hallinnoi budjettia, ja toiseksi, koska pääjohtaja Olafissa ei anna heille käyttöön tietoja, mikä on skandaali. Tässä tekstissä onneksi nyt sitten parannetaan valvontakomitean riippumattomuutta, mutta meidän pitäisi mielestäni mennä pidemmälle. Olaf on menettänyt kaiken uskottavuutensa, se on syyllistynyt vallan väärinkäytöksiin ja se pitäisi korja- korvata toisella terveemmällä instituutiolla. One minute. Edustaja Korvin Mikke, yksi minuutti. Szanowna pani komisarz raczy sobie chyba żartować. Kiitoksia puhemies, hyvä komission jäsen. Ehkä te vitsailette. Vuosi sitten hyväksyimme päätöslauselman, jossa pyysimme eurooppalaista julkista syyttäjää. Olaf ei pysty tekemään näitä tutkimuksia, se ei voi valvoa komission jäseniä, vaikka kaikki tietävät, että että siellä komission jäsenet valtavasti väärinkäyttävät varoja. Olafin johtaja on syytetty joistakin asioista. Emme tiedä, onko hänen koskemattomuutensa pidätetty vai ei. Täällä on joitakin syytöksiä ja vastaan. Ne eivät ole sosialisteja vaan muita. Tämä on hyvin kuvaava. Nyt sanotte, että aloitatte, aloitatte tarkastusprosessin maaliskuussa meidän pitäisi keskittyä siihen, että sihteeristö siirtyisi fyysisesti muualle. Tämähän on aivan naurettavaa. Koko valvontakomitea pitäisi korvata. Tarvitsemme radikaalia toimia, emmekä mitään keskustelua siitä, missä sihteeristö pitäisi istua. Fedohovski. Paljon kiitoksia. Fedohovski, yksi minuutti. Asi bych opakoval se, protože... Kiitoksia, rouva puhemies. Řeč excelentní speakeri, jako... Meidän täytyy vielä todeta, mitä kollegat jo sanoivat ennen minua, mutta komission jäsen haluaisin nyt kuitenkin korostaa, että läpinäkyvyys ja integriteetti ovat meille yhteisiä tavoitteita. Tämä koskee komissiota ja myöskin kansanpuoluetta, ja meille pitää olla riippumattomia valvontaviranomaisia, jotka toimivat objektiivisesti, kun kyse on korruptioepäilyistä ja petostutkimuksista. Ja Olaf on tällainen viranomainen ja tällä viranomaisen pitää olla riippumaton ja samoin myöskin valvontakomitean täytyy pystyä toimimaan riippumattomasti, jotta se pystyy sitten toimimaan, mikäli Olafissa on jotain hämärää. Ja siksi valvontakomiteassa sihteeristö ovat erittäin tärkeitä elimiä ja näiden viranomaisten on pystyttävä toimimaan avoimesti ja riippumattomasti Olafista. Ja hauskaa illan jatkoa. Madam Pitera, one minute. Paljon kiitoksia edustaja Pitera, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Monta kertaa Euroopan parlamentti on vedannut komission, jotta se tekisi aloitteen Olafin valvontakomitean riippumattomuuden vahvistamiseksi. Meillä on ollut varaumia tähän asti tämän riippumattomuuden suhteen. On selvää, että kun valvontaelimellä on henkilöstö ja budjettiyhteyksiä valvottamaan tahoon, valvottavaan tahoon epäilyksiä esiintyy. Asetuksen muuttaminen oli siis tarpeen, tarpeen jotta saisimme nämä epäilykset hälvennettyä. nyt muutokset ja siirrot eri budjettikohtiin tekevät mahdolliseksi tämän riippumattomuuden. hienoa, että komissio on kuullut parlamenttia. Kiitos. Nyt puheenvuorot ilman puhujalistaa. Pospisil yksi minuutti. Děkuji pěkně, paní předsedkyně. Já jsem velmi pozorně poslouchal tuto... Kiitoksia, puhemies. Kuuntelin tätä keskustelua ja täytyy sanoa, että Tsekin tasavallassa olemme kiinnittäneet huomiota Olafin riippumattomuuteen. Esimerkiksi ongelmat, jotka tietyt varapääministeriin, eivät ole ratkaistuja ja näitä konflikteja selvitettiin Olafissa. Ja siksi tämän viraston tulee olla riippumaton, jotta Tsekin kansalaiset voivat sitten hyväksyä nämä tutkimustulokset. Tsekin tasavallassa ei saa asiaan vaikuttaa poliittisesti ja siksi haluaisin kiittää esittelijää ja komission jäsentä siitä, että olette ottaneet tämän asian esille. Kyse ei ole vain teoreettisesta ongelmasta riippumattomuuteen liittyen, vaan tämän ihan konkreettinen ongelma, jolla on poliittisia seuraamuksia. Paljon kiitoksia edustaja Moraes. Yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Olaf on eurooppalaisen, Euroopan unionin yksikkö. Sen pitää toimia täysin avoimesti. Olafin valvontakomitea ja sen sihteeristö tarvitsevat mahdollisuuden tehdä yhteistyötä, niiden on vältettävä kaiken tyyppiset eturistiriidat. Petosten torjuntaan on yhdistettävä avoimuus ja tehokkuus, kun puhutaan esimerkiksi verojen välttelystä ja verojen kierrosta. Mutta se tuo se on tuottanut kolme, miljo- kolme tuotot Euroopan unionin muutama vuosi sitten. Näin on parannettu toimintaa verrattuna edelliseen vuoteen, mutta tarpeeksi ei vielä ole tehty, että voitaisiin välttää suuryritysten verojen välttele veron kiertoa. On siis tärkeää, että Olaf tekee työtä aktiivisemmin tällä alalla erityisesti moni kansallisten yhteyden parissa. Paljon kiitoksia nyt annan komission jäsenelle Georgievalle puheenvuoron. Olkaa hyvä. Paljon kiitoksia rouva puhemies. Kiitoksia näistä mielipiteistä ja kommenteista. Kysymyksiä esitettiin suoraan komissiolle. ensinnäkin sihteeristön sijaintiin liittyen, tuleeko se yhä olemaan Olafin rakennuksessa. Haluan vahvistaa Tämän kyllä sihteeristö tulee yhä sijaitsemaan Olafin rakennuksessa. Ja sihteeristöllä tulee olemaan täysi pääsy tietoon. Toisekseen kysyttiin tai ilmaistiin pikemminkin huoli siitä, että komissio tulee nielaisemaan sihteeristön ja haluan vakuuttaa, että me otamme vakavasti kysymyksen oikeanlaisesta allokaatiosta. Me olemme tehneet pääsihteerille ehdotuksen henkilöstötaulukosta ja me olemme myöskin käsitelleet maksutoimistokysymystä ja me olemme valinneet erittäin hyvän kodin sihteeristölle sellaisesta pääosastosta, joka ei ollenkaan poliittinen, ja me voimme näin asettaa sihteeristön budjetin oikean budjettikohtaan ilman, että sen työhön kukaan millään tavalla puuttuu. Kun tarkastelemme kaikkia palveluja. Tämä on kaikkein neutraalein, kaikkein suurimman riippumattomuuden takaava sijoituskohte ja siksi me olemme päättäneet siitä. On tehty myöskin huomautus siitä, että sihteeristön siirto on tärkeä, mutta hyvin tärkeää on myöskin valvontakomitean kokoonpano on tehty vetoomus ja sen puolesta, että valvontakomitea täytyy uudistaa. Ja kuten edustaja Gressler erittäin hyvin tietää, me olemme ryhtyneet äh, toimiin, jotta voisimme tunnistaa tulevia äh, valvontakomitean äh, henkilöitä tämän asian. me hyvin tosissamme. Meillä on nyt viisi uutta jäsentä, jotka tulevat astumaan toimiinsa, kun nykyisen valvontakomitean kausi päättyy ja meillä on myöskin seitsemän henkilön varallista, he ovat kaikki erittäin päteviä asiantuntijoita. Siksi olemme sitä mieltä, että me olemme nyt tilanteessa, jossa varmasti saamme täysin pätevän valvontakomitean, joka pystyy täyttämään tehtävät, jotka sille on annettu. liittyen kysymykseen siitä, kuinka siirto tulee tapahtumaan. Me emme ole tätä käsitelleet kovinkaan paljon, sillä me luotamme täysin siihen, että ihmiset, jotka on otettu tälle viiden jäsenen listalle ja seitsemän jäsenen varalistalle, voivat kaikki täysin täyttää tehtävänsä. Ja tämä prosessi saadaan kaikkien kolmen toimielimen avustuksella onnelliseen päätöksen. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Nyt annan puheenvuoron esittelijä Rouva Gressle, olkaa hyvä. Kiitoksia kaikille kollegoille, jotka olivat mukana keskustelussa. Te kaikki olivat oikeassa. Kyse on monimutkaisesta ongelmasta ja varapuheenjohtaja, te olette ensimmäinen komission jäsen, jotka on ratkaissut ongelman, tai ainakin yrittänyt ratkaista. Olemme pyrkineet ratkaista tämän ongelman ja täytyy muistaa, että tänään on nyt uusi alku, kun ajatellaan näitä valvontakomitean mahdollisuuksia toimia ja meillä on vielä työtä tehtävänä, mutta toivottavasti olemme nyt menossa oikeaan suuntaan ja löydämme oikeita ratkaisuja. Haluaisin nyt puuttua siihen, mitä Ajala sanoi, eli meidän täytyy muistaa, että me olemme sidosryhmä ja meidän täytyy varmistaa, että valvontakomitea pystyy toimimaan kunnolla ja siksi uskon, että parlament, mainittiin, komission ja neuvoston väliset luottamukselliset suhteet ovat edelleen tärkeitä. No, filosofiassa on vielä ongelmia tietyissä tapauksissa. Meidän täytyy jatkaa vielä sen suhteen, miten virasto pystyy kunnolla toimimaan ja miten me tukimme näitä porsaan reikiä. Kysehän on ongelmista, jotka liittyvät asiakirjojen saatavuuteen ja sitten nämä loppuraportit näistä tutkimuksista – ne on saatava nähtäväksi, koska ei ole oikein, että ihmisiä vastaan nostetaan syytteitä ja he eivät pysty puolustautumaan. Uskon, että meillä on nyt hiukan kokemusta näistä asioista ja meidän täytyy toteuttaa näitä muutoksia. Ja nyt sitten me toivottavasti pystymme uudistamaan tilannetta toimielinten osalta ja sen suhteen, miten, mikä on Olafin suhde Euroopan syyttäjänvirastoon. Me tiedämme, mihin suuntaan meidän täytyy mennä, jotta löydämme oikeat ratkaisut. Kiitos. Thank you, Madam Gressler. The debate is now... Kiitoksia, edustaja Gressler.